ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Etiopian tilanteesta. Annan puheenvuoron varapuheenjohtajan puolesta puhuvalle komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, seuraava aihe korkean edustaja Federica Mogherinin osalta sanon, että olen kiitollinen mahdollisuudesta keskustella Etiopian tilanteesta. Neljä päivää ennen vaaleja on todellakin tärkeää, että voimme keskustella tästä hyvin tärkeästä maasta. Aluksi komissio haluaisi tunnustaa Etiopian aktiivisen roolin alueellisissa kansallisissa ponnistuksissa saada aikaan rauhanomaisempi Afrikan sarvi. Etiopia johtaa ikattia ja ponnisteluja Etelä-Sudanissa. Ja se on merkittävästi ollut mukana myös joukoin AUn Somalia-missiossa. The UN fighting paitsinkin se on pyrkinyt torjumaan al-Shabaabia ja menestyksellisestikin. Tämä osoittaa, että Etiopia on erittäin tärkeä kumppani Euroopan unionille, kun ajatellaan alueellista rauhaa ja vakautta. Meillä on yhteisiä etunäkökohtia, samankaltaisia kantoja monissa maailmanlaajuisissa kysymyksissä. Maahanmuutossa, ja esimerkiksi sisäiset pakolaiset. Tässäkin Etiopia on tärkeä alkuperämaa, kuten kauttakulkumaakin, ja tämän lisäksi kohdemaa. Se on ottanut vastaan yli 680 000 pakolaista kaikki ne vaikeuksineen, mitä tämä merkitsee. Se on aktiivisesti ollut mukana myös Kartumin prosessissa. ISIS on tappanut Libyassa kristittyjä ja siksi maahanmuuttokysymykset ovat tulleet esille terrorismin rinnalle Etiopiassa. Siellä hallitus on osoittanut mielenkiintoa siihen, että lainetaisiin yhteistyötä myös näissä asioissa Euroopan unionin kanssa ilmastonmuutoksessa Etiopian politiikka globaalissa keskustelussa noudattaa Euroopan unionin kantoja. Euroopan unioni aikoo allekirjoittaa Liman väitöslausuman yhteistyössä Etiopian kanssa. Moni jäsenvaltio on näin tehnytkin jo. Kun ajatellaan taloudellista kehitystä ja köyhyyden hävittämistä, niin Etiopia on pidetty monella tapaa menestystarina Afrikassa. EU ja jäsenvaltioiden antama apu on nyt kantanut hedelmää, koska on saatu aikaan liikehdintä kohti tavoitteita ja näin on saatu aikaan myös taloudellista ja sosiaalista kasvua. IMF on arvioinut talouskasvun olevan tänä vuonna 2015 siis 7,5-8,5 prosenttia. Aika vaikuttava tulos tuolla alueella. Tämän lisäksi Maailmanpankin viimeaikaisen selvitysten mukaan köyhyys Etiopiassa väheni kolmanneksella vuosina 2000 2011. Nämä ovat merkittäviä saavutuksia. Olen iloinen, että meidän tukemme on ollut myös mukana tavoitteiden saavuttamisesta, mutta me kaikki tiedämme, että kolikolla on toinenkin puolensa, niin kuin monissa konfliktitilanteissa on. Etiopian demokratisoituminen on hidasta, eikä kovin sujuvasti etene aina. Komissio on varsin tietoinen siitä, että poliittinen ympäristö ei ole kovin otollinen, jotta saataisiin aikaan kunnolliset osallistavat vaalit Tämän huolen olen ottaneet esille myös Etiopian hallituksen kanssa kahdeksan artiklan poliittisen vuoropuhelun yhteydessä, myös kahdenkeskisesti, aivan korkeimmalla tasolla. Toistuvasti me olemme korostaneet tarvetta käydä aitoa vuoropuhelua myös opposition kanssa, jotta voitaisiin sananvapautta, kokoontumis- ja lehdistövapautta kunnioittaa täysimittaisesti, kuten joo, perustuslakikin edellyttää. Hallituksen kanta on ollut, että heidän ensisijainen huolensa on vakaus ja turvallisuus kansalaisten kannalta. Siksi he eivät voi sallia sitä, että horjutetaan vakautta maassa. Ja sillä olisi haittavaikutuksia myös sosiaaliselle ja taloudelliselle vaikutukselle heidän mukaansa. Emme nyt ole välttämättä samaa mieltä kaikesta, mutta käymme avointa vuoropuhelua kyllä näistä asioista, joskus rakentavin tuloksinkin. Esimerkiksi olemme keskustelemassa nyt mahdollisuudesta, että voitaisiin vielä kohentaa Etiopia viestinten, yksityisten ja julkisten viestinten asemaa kahdeksan artiklan vuoropuhelun pohjalta. Puhuakseni sitten vaaleista, kaikki lienette tietoisia siitä, että kun ajan niitä suosituksia, joita aikaisemmin on annettu vaalitarkkailutehtävissä, niin puutteita on nähtävissä. 2005 ja 2010 kertomukset on valitettavasti hylätty. Emme ole saaneet myöskään kutsua vaaleihin, jotka ensi sunnuntaina järjestetään. Siksi Euroopan unioni ei voi lähettää myöskään sinne vaalien tarkkailumissiota. Lisäksi me olemme päättäneet, että ei tueta myöskään vaaliohjelmaa taloudellisesti. Toimittajien asema, tai jos ajatellaan opposition henkilöiden asemaa, niin se on erittäin suuri huolenaihe edelleen. Heitä on vangittu, koska he ovat vain ilmaisseet oman näkemyksensä julkisesti. Viestinten ja poliittisten puolueiden tila on kutistunut kutistumistaan juuri ennen vaalikautta 2014. EUn edustusto yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotka siellä ovat läsnä niin Abebassa, ovat seuranneet hyvin tarkkaan tilannetta. Seuraavat myös kaikkia tärkeimpiä oikeudenkäyntejä. Me olemme keskustelleet näistä asioista myös viranomaisten kanssa. Mukaan lukien myös terrorismin vastainen julkilausuma. Niin että Etiopia viranomaiset ovat täysin tietoisia meidän kannoistamme ja käsityksistämme. Global partnership with... Meidän kattava kumppanuuteen Etiopian kanssa ei siis tarkoita sitä, että Euroopan unioni olisi kuuroin korvin siltä osin, mitä väestö joutuu kohtamaan maassaan. Tästä on keskusteltu myös ihmisoikeuksien alivaliokunnassa tänä vuonna ja myös viime vuonna. Viime vuonna EU on antanut myös kaksi lausumaa liittyen poliittisiin ja humanitaarisiin oikeuksiin Etiopiassa. Me tietysti jatkamme tilanteen tarkkailua ja julkisestikin reagoimme, jos se tarpeen on. Odotan mielenkiinnolla nyt teidän näkemyksiänne EUn läsnäolosta Etiopissa. Kiitoksia huomiostanne. thank you very much indeed. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Ja sitten EPP-ryhmän puolesta puhuu Edustaja Stier, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Presidente, gospodine povjereniče. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä komissaari. 94 miljoonaa asukasta Etiopialla on ja on toiseksi suurin Afrikan valtio, ja se on tärkeä mantereen vakauden ja kasvun osalta. Ja se on myöskin Euroopan turvallisuuden näkökulmasta katsottuna strateginen kumppani. Kuten arvon komissaari äsken totesi, niin Etiopia on tärkeä kumppani ja tästäpä syystä me hyvinkin surumielisesti seuraamme, miten tilanne on kehittynyt Etiopios, Etiopiassa ja mikä on muun muassa opposition tämänhetkinen tilanne. köyhyyden vastainen taistelu ei ole ollut kovinkaan menestyksekästä, mutta meidän täytyy varmistaa, että tulevat vaalit ovat vapaat ja vangitut journalistit ja muut vapautetaan. Näin voidaan maata kehittää kestävältä pohjalta. Mitä tulee kehitysyhteistyöhömme, niin meidän tulee panostaa juuri näihin mainitsemiin asioihin. Meidän täytyy tukea Etiopiaa tar- tärkeänä Afrikan kumppanina. Syynä on se, että tärkeänä pidämme sitä, että teemme hyvin äh, läheistä yhteistyötä Etiopian kautta tärkeiden järjestöjen kanssa. Ja on tärkeää myöskin, että taistelussa terroristijärjestö, kuten Al-Shabatia vastaan, teemme yhteistyötä Etipio, Etiopian kanssa. Me odotamme hallitukselta, että se käy uskottavaa keskustelua opposition kanssa demokraattisen prosessin varmistamiseksi ja vapaiden vaalien aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten sd ryhmän puolesta edustaja Kenge. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Etiopia on tärkeässä asemassa ajatellaan Afrikassa saarven rauha, Somalia, Eritrea, Etelä-Sudan, mutta sillä voi olla se kansainvälisemminkin rooli. Mutta se edellyttää, että saadaan aikaan rauha Etiopiassa. Ei voida muuten antaa kehityksellä apua, ellei myös demokratisoituminen etene maassa. Etiopia sunnuntana käy vaaliurneille, kuten juuri kuultiin. Me tiedämme jo, mikä lopputulos on siellä. Unioni on päättänyt olla lähettämättä tarkkailijoita vaaleihin. Herra, rouva, herra puhemies, me olemme kaikkein tärkeimpiä avunantajia tuolle maalle. Siksi meillä on velvollisuus ja vastuu tarkkaan seurata ihmisoikeuksien kunnioittamista, kuten myös monien arvoisena kunnioittamista ja hyvää hallintotapaa ja antaa tukea demokratisoitumiselle. Liikaa vielä nähdään väärinkäytöksiä tuossa maassa. Jos ajatellaan Obsabsedissa, tässä Siimä, nuoret opiskelijat, Tarima Liip, joka oli opettaja, ovat vain joitakin esimerkkejä ihmisistä, joita Etiopia on pidättänyt viime päivinä, kun he ovat puolustaneet Afrikan saaren oikeuksia. Siellä on 50 opiskelijamielenotuksessa pidätetty 20 loukkaantunutta tämä huhtikuussa maassa, jossa bloggarit eivät pääse toimimaan ja pannaan vankila ilman oikeudenkäyntiä. Ja toimittajia jatkuvasti pelotellaan ja uhkaillaan valtion toimin. Euroopan unionin passikaan ei ole tässä apuna. Tämä koskee vartin Sweden ruotsalaista toimittajaa ja Jonas Persson 2011 he olivat 14 kuukautta vankilassa. Näinä vuonna Etiopia on ollut kukoistuksen taloudellisesti ja nyt on korkea aika, että hallinto menee kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kunnioittaen myös yksilön oikeuksia. Grazie, Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän edustaja Potrovski. Kiitos. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kohta Etiopiassa pidetään vaalit ja vaikka olemme huomanneet, että demokratia ei toteudu ja vaikka median vapaus ei toteudu ja vaikka viime vaaleissa ilmeni vilppiä, kuten komission jäsen tuossa totesi, niin, niin kyllä Etiopia saa siis kehitysapua kehitysrahastosta ja näin ollen meidän täytyy valvoa, että että asiat etenevät asianmukaisesti lähettämällä vaalitarkkailijoita. Etiopia on tärkeä maa meille myös maahanmuuttonäkökulmasta ja vähän aikaa sitten noin 30 etiopialaista kristittyä murhattiin Libyassa. ISISin joukot olivat liikkeellä ja tämä on johtanut suuriin levottomuuksiin Etiopiassa. Meidän täytyy lähettää joku tarkkailumissio tuonne Etiopiaan, vaikka meitä ei välttämättä sinne kutsutakaan, mutta Etiopia on vaan kieliasemassa alueen vakauden varmistamisessa ja se on tärkeä laittoman maahanmuuton lähtömaa. Ja sitten Aldesta puhuu edustaja Michel, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen. Minä aion mennä Adikseen pääministerin edustajan seuraavissa vaaleissa katsomaan tilannetta maassa ja alueella laajemminkin. Mitä käsitystä minulla on tästä, niin se tulee pääministeriltä. Totta kai hän ei tiedä mitään etnisistä tai uskonnollisista riidoista. Hän tiedän, että hän on islaminuskoinen, mutta se Laui oli kristitty. Ja kuitenkin tulivat hyvin toimeen. Eli tässä tilanteessa tämä on tärkeää. 5000 kilometriä rajaa ja siksi se on myös haavoittuvainen naapurinsa lailla. Epäilemättä se on myös sitten islamistisen liikkeen tähtäimessä. Jo 2014 nähtiin, että ne, nämä joukot olivat AUn joukoissa Somaliassa. Minä olen sitä mieltä, että päät, vakaasti, että on nyt olennaista, että Euroopan unioni käy poliittista vuoropuhelua maan kanssa, koska se on niin tärkeä se asemansa tuolla alueella. 90 000 asukasta, se ei ole kovin iso asia. Ja kuitenkin se on hyvin tärkeä rooli ajatella vakautta. Yhdysvallat ovat ymmärtäneet aikoja sitten, että on tärkeää tukea maata. Minä uskon, että meidän pitäisi auttaa Etiopia sen johtavassa asemassa terrorismin torjunnassa Afrikan sarvessa. Etiopia on päässyt nyt ylöspäin, koska siellä pääministerillä on ollut näkemystä. Seuraa ja vaikuttaa ja jatkavan samalla linjalla kohti moderniutta tukeutuen nuorisoon ja vastuuntuntoon. Mutta tässä on yksi huono asia. Tämä liittyy ihmisoikeuksiin. Sillä saralla täytyy maata auttaa, vahvistaen poliittista vuoropuhelua tuomaan viranomaisten kanssa. Merci beaucoup, monsieur député. Kiitos. Ja sitten GUE NGL-ryhmästä puhuu Lidia Senra Rodriguez. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, minä mietin vain, miten voidaan väittäjä ja esittää, että Etiopia on köyhden poistamisessa esimerkki tuolla alueella, kun on kyse hallituksesta, joka on antanut ulkomaisten yritysten käyttöön satoja miljoonia hehtaareita maata, kun on kyse hallituksesta, joka on käynnistämässä projekteja, eh, jotka on monikaisen yrityksen rakentama ja sitä paitsi suuria viljelmiä, ja se uhkaa Turkanajärviä, jokea, jotka auttavat elämään tuhansia ihmisiä ja kyliä, jotka veden äärellä asuvat. Sitä paitsi siellä pelotellaan ja vainotaan. Ihmiset eivät vastusta sitä. Herra komission jäsen, tämä lisää köyhyyttä ja nälkää ja kuolonuhreja maassa, jossa jo 80 prosenttia elää alle kahdella dollaria päivässä. Onko tämä esimerkki muuta kuin eu monikansallisten yritysten toiminnassa? mutta ei tämä niitä auta, jotka siellä elävät. Välittäkää nyt tämä tieto Mogherin ja meidän ryhmän puolesta se, että vielä päästään tästä länsimaisesta piheydestä eroon, että ehkä voitaisiin auttaa näitä hyödyllisempiä hankkeita. On behalf Green. Kiitos. Sitten vihreiden puolesta Hordi Sebastia puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies hyvä komission edustaja, jäin aika sekaantuneeseen tilaan, kun ei teidän Etiopialla mitään tekemistä minun Etiopian. Tehän tiedätte, vaalit ovat farsi. Etiopia on neljäs maa, joka eniten saa tukea EU-sta ja siellä on parlamentin vaalitarkkaajia lähetetty, mutta niitä otettu vastaan ja toimittajia vangitaan pelkästään, koska he ovat tulialueella olleet mukana järjestöt ovat jatkuvasti osoittaneet, että siellä toimittajia ja opposition edustajia vainotaan, jos he kritisoivat hallitusta. Etnisiä vähemmistöjä myös vainotaan. Etiopian hallitus ei halua sinne Odakin alueelle myöskään tarkkailijoita, ja siellä 30 prosenttia naisia on äh, raiskattu. Monen hallituksen joukon miehet ovat olleet mukana. Ja nyt Etiopian täytyy välittömästi ruveta kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ja meidän täytyy ehdollistaa myös meidän apuamme ja sinne lähetetään myös missio selvittämään kidutuksia ja vainoa. Etiopian kansa ei ansaitse tätä rangaistusta, jonka hallitus on Euroopan unionin avulla antamassa. Osa avustamme menee nyt ilmeisesti vainoamiseen. Me olemme vastuussa suurelta osin tuhanten ihmisten kärsimyksestä. Emme voi sulkea silmiämme tältä. Me olemme rikoskumppaneita. Kiitos. Eh, on behalf e Kiitos sitten EFDD-ryhmän puolesta. James Carver, olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisa puhemies, monet ovat huolissaan Etiopian ihmisoikeuksista. Se on ihan oikein. On selvää, että ihmisten oikeuksia pitää kunnioittaa, mutta ei tässä nyt kannata Täytyy muistaa, mitä tuolla te- tehdään. Ihmiset, ihmiset ö, vain maanviljelyn nimissä tekevät mitä haluavat. Täytyy katsoa, mitä, mitä tuolla ulkomaalaisetkin tekevät ja täytyy tarkastella, miten kehitysapua käytetään. Käytetäänkö sitä oikein? Etiopia on sitoutunut humanitaarisiin toimiin ja siellä on paljon omia, omastakin takaa pakolaisia Eritreasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista. Etiopialla on hyvät suhteet länteet ja on tärkeää, että Etiopia, joka on valtava maa hyvin kriittisessä paikassa, on tärkeää, että sen talous elpyy ja vakausalueella säilyy. Ja erityisesti Somalimaan suhteen täytyy pitää myös tilanne vakaana. Ja tämä vaikuttaa myös Välimeren kriisiin ja senpä takia täytyy tarkastella, miten voisimme tukea näitä maita paikan päällä. Ja tässä Euroopallakin on oma syynsä. Noin 30 prosenttia Etiopian viennistä on kahvia ja sillä sitä ei välttämättä saa tuoda Eurooppaan aivan asianmukaisella tavalla. Euroopan pitää purkaa nämä kaupankäynnin esteet, jotta tilanne alueella vakautuu ja voidaan myös ottaa kantaa näihin maahanmuuttokysymyksiin. Kiitos sitten Mari Kristiin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ilman, että nyt loukataan valitsijoita Etiopiassa, niin pääministeri todennäköisesti jatkaa virassaan suuntaisten vaalien jälkeen. Minä toivon, että unionin jäsenvaltiot antavat tukensa Etiopian hallituksella – niin että saadaan aikaan vakautta ja kehitystä Itä-Afrikassa. Näinä päivinä eurooppalaiset eivät ole siellä mukana, vaan kaikki jätetään Kiinalle, joka siitä tekee mitään lystää. Me tarvitsemme lisää tukea myös yritysten muodossa. On hyvä tehdä aktiivisemmin yhteistyötä myös sotilaallisesti Etiopian kanssa, kun se pyrkii äärislamismia torjumaan omassa maassaan ja rajojen ulkopuolella vastapuolena täytyy Etiopialta vaatia enemmän tehoa maahanmuuton työssä, varsinkin Libyan suuntaan, koska muuten uhkana, että he hukkuvat välimerellä. Ja tiedämme myös, mitä islaminen valtio on murhannut ihmisiä Syyriassa. Kiitos. Ja sitten Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. 24. päivä 5. järjestetään Etiopissa vaalit, mutta on oletettavissa, että vaalit eivät ole kansainvälisten standardien mukaisia ja tulokset eivät ole luotettavia, varsinkin kun huomioidaan, minkälainen on tämänhetkinen poliittinen tilanne maassa. Mutta oikeastaan kaivattaisiin poliittista plura, pluralismia. Vaalit edellyttävät oikeudenmukaista menettelyä ja että kaikki saavat osallistua vaaleihin. Tästäpä syystä meidän tulisi tukea poliittista keskustelua Etiopiassa ja tukea myöskin äänioikeutta. Mitä tulee ilmaisun vapauteen, se liittyy läheisesti perusperiaatteena vaaleihin, mutta oppositio vai jää vainon kautta vaalien ulkopuolelle. Me tiedämme, että riippumattomia journalisteja on vainottu, kuten myöskin kristittyjä ja muita, ja myöskin tuomioistuinten ulkopuolisia tuomioita on annettu, eli on muun muassa raiskattu ja kidutettu ihmisiä. Hallitusten toimintaan pitäisi puuttua sillä tavalla, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kotonun sopimuksen hengen mukaisesti. Kansalaisoikeuksia pitää yhtä lailla vaalia. Ja nyt on myöskin varmistettava, että viimeaikaisiin tapahtumiin puututaan oikealla tavalla. Kiitoksia. Josef, Kiitos. Sitten edustaja Viidenholtsen, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos. Afrikan sarvi on keskeinen alue Euroopan turvallisuuden näkökulmasta. Etiopia on hyvin tärkeä maa Afrikassa. Etiopian hallitus antaa sen vaikutelman, että se voi pitää yllä tätä vakautta ja saa siitä myös omaa hyötyä. Ja vaalit ovat tässä tärkeässä asemassa myös ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että turvallisuus ei ole yhtä kuin rauha. Kestävänlaatuinen turvallisuus vaatii oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sitä, että kaikki osapuolet voivat keskustella keskenään. Ogatenin tilanne huolestuttaa monia. Ja tässä pitää ottaa tämäkin asia huolellisesti esille, ettemme anna ääri-islamistien äh, vallata alaa. Me emme saa sulkea silmiämme todelliselta tilanteelta ja antaa tällaisen näennäisen rauhallisuuden häiritä meitä. Kiitos sitten Fabio Castaldo, yksi minuutti. Kiitos puhemies. 24. Toukokuuta järjestetään uudet vaalit Etiopiassa, joka on köyhimpiä maita Afrikassa. Jälleen farsi vaalit, jotka ovat surulliset, koska kysely antaa hallituspuolueelle, PRDFlle, 90 prosenttia tai 90,5 prosenttia tai 100 prosenttia äänistä. Valitettavasti tämä on varsinainen ennätys myös siinä, että toimittaja on niin paljon vangittu koko mantereella. Minä olen itsekin ollut tarkkailijana Euroopan unionin puolesta Tunisian ja Nigerin vaaleissa. Siis olen itse nähnyt omin silmin, miten paljon toivo kansan parissa on demokratian vuoksi. Ja minä sanon teille kollegat, ei riitä, että saadaan kaksinumeroista talouskasvua, jos siinä unohdetaan kaikki se, miten jatkuvasti päivittäin loukataan vapauksia ja oikeuksia poliittisesti Etiopiassa. Meidän täytyy vaatia heiltä ihan samaa niin, että Kiina, joka siellä on nyt sitä kolonisoimassa villillä tavalla, emme voi sulkea silmiämme enää. Meidän täytyy olla johdonmukaisia myös omien arvojemme kanssa. Maksaa mitä maksaa. Kiitos edustaja Castaldo sitten. Steve Brua, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Etiopia on merkittävä alueellinen voima ja vakauttava tekijä Afrikan sarvessa. Sillä on ollut valtavaa talouskasvua yli 10 prosenttia vuonna 2013 ja tämä perustuu hyvään järjestäytyneen hallitukseen. Ja Afrikassa on paljon Äh, sisällissota ja muuta levottomuutta. Etiopia toimii tässä joukossa mallina vakaudelle ja rauhallisuudelle, ottaen huomioon, että maassa on vielä hyvin laaja kansojen ja uskontojen kirjo. Ja vaalit pidetään nyt ensi viikonloppuna ja tuolla hyvin suosittu pääministeri Zenawi, äh, se, että näyttää siltä, että tämä tilanne eteni vaka- vakaasti ja tämä ei saa antaa nyt tekosyytä Euroopalle ja muille länsivalloille, että tähän nyt puututtaisiin, vaikka hallitus on tiukka, niin se on kuitenkin onnistunut löytämään ratkaisuja köyhyyteen. Jos tässä nyt ryhdytään liian äh, rohkeisiin toimiin, niin se voi vain horjuttaa vakautta. Euroopan unionin pitäisi kiinnittää huomiota Etiopian talouteen. Se on houkutteleva taloudellinen kumppani ja olisi syytä harjoittaa paljon enemmän kauppaa, reilua kauppaa Etiopian kanssa. Kiitos ja sitten edustaja Moska, yksi minuutti, olkaa hyvä. Te... Kiitos puhemies. Joka ponnistelu Etiopian puolelta saada talouskasvua ja vähentää köyhyyttä tukea kehityksellä hyvinvoille on totta kai arvostuksen arvoista, mutta jos sitten vakavasti uhataan samaan aikaan sitä, ettei ponnistella myös sitä, että saadaan demokraattista kestävää kehitystä, eikä voida tätä saada aikaan, niin jos siinä rajoitetaan myös tiedonvapautta, ja se on välttämätöntä myös. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä arvoja myös, jonka varan me olemme rakentaneet meidän oman yhteisen elämämme. Ja tästä syystä emme voi vaieta Euroopan unionissa, kun ajatellaan, mitä on tapahtumassa Etiopiassa, varsinkin ja varsinkin nyt ajatellen vaaleja sunnuntaina. Taloudellinen tilanne ei ole erikseen tästä arvioitavissa tai jos ajatellaan, miten kansalais- ja ihmisoikeuksia siellä sorretaan ja poljetaan, ei tätä voida pelkästään kansalaisten varaan, koska näinkin me voimme auttaa kehitystä tuossa maassa. Kiitos arvoisa edustaja. Sitten Julia Ward, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Um, I'd like to thank Joseph. Haluaisin kiittää kollega Weidenholzeria ja muita siitä, että olette puhuneet tästä aiheesta. Valitettavasti kaikki eivät ole halukkaita mediassa ottamaan tämän asian esille. Halusin keskustella kansalaisjärjestöjen kanssa valitsevasta tilanteesta. Oppositiolla ei ole ollut yhtälaisia mahdollisuuksia kuin muilla. Ensi viikolla järjestetään vaalit ilman EUn vaalitarkkailuvaliokuntaa että me tiedämme, että kansalaisyhteiskunta ja journalistia vastaan on hyökätty ja naisia, lapsia ja etnisiä ryhmiä vastaan on hyökätty, on raiskattu ja kidutettu pelon lietsomiseksi. Etiopia on neljänneksi suurin EUn tukisaaja ja suurin osa sen budjetista tulee tukien kautta, joten meidän täytyy selkeästi todeta, että me olemme huolestuneita tilanteesta näin vaalien alla. Meidän täytyy sanoa, että Etiopian täytyy ajaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja olla solidaarisia. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että tukirahoja ei käytetä minkäänlaisiin ihmisoikeusloukkauksiin tai vainoon. Rauhanomainen Etiopia ei saa tarkoittaa sitä, ettei oppositio pääse toimimaan laisinkaan tai että ihmisoikeuksia poljetaan. Kiitoksia. From Mr. Carver. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Carverilta? Hyväksyttekö? Rova Ward. Uh, I can repeat. Do you accept blue? Niin, toistan. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Carverilta? Yes. yes. Thank you, Mr. President. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitos, että hyväksyitte sinisen kortin Rova Ward. Minkä takia kaikki tässä ovat huolissaan ihmisoikeuksista ja väärinkäytöksistä? mutta suurin uhka Afrikan sarvessa on islamistinen fundamentalismi. Ja ettekö olen samaa mieltä kanssani, että Etiopialle pitäisi osoittaa kiitosta siitä, että se on taistellut vakaasti islamisteja vastaan ja se on myös kiinnittänyt huomiota naisten ja lasten oikeuksiin. Olen paljon viettänyt aikaa kansallisyhteiskuntaryhmien kanssa ja niiden ihmisten kanssa, joilla oikeastaan ole ääntä tässä. Ja tämä on minun kantani että annetaan valtaa ja äänioikeutta niille ihmisille, joille sitä oikeutta ole. Yhteistyössä olevat järjestöt ovat tuoneet esille ihmisoikeusloukkauksia, naisin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten tyttöjä vastaankin Etiopiassa hallituksen voimin. Eli kyllä minä puolustan ihmisoikeuksia Oikeastaan pahimpia uhkia turvallisuudelle ja demokratialle on, että emme ole edustettuja tasapuolisesti maailmalla. Naisilla ja miehillä ei ole yhtäläistä edustusta. Pidän sitä valtavana ongelmana yhteiskunnassa. I did answer the question. Kyllä minä vastasin kysymykseen. Suurin uhka, herra Carver, on se uhka, että miehet pitävät vallan valtaa käsissään. Uh, I'm sorry. Uh, no, uh, deputy Ana Gomes. Kiitos. Sitten edustaja Gomes. Agendadas para 24 e de maio não serão um Vaalit järjestetään 24. päivä. Ne eivät ole demokraattiset eivätkä oikeudenmukaiset. Mitä tulee valli tarkkailun yhteydessä esitettyihin kommentteihin vuosina 2005 ja 2010, niin niitä ei noudatettu hallituksen puolelta. Ja tästäpä syystä tänä vuonna Euroopan parlamentista ei lähetetä paikalle vaalitarkkailuryhmää. Ja tästäpä syystä emme tuekaan hallituksen vaalipropagandaa. Oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet, että valtaa pitävät, yrittävät kampittaa oppositiota ja oppositiotyön edustajia on vangittu ja vainottu. Oppositio ei voi osallistua vaaleihin, koska se on suljettu vaalien ulkopuolelle. Silloin kun minä olin Etiopiassa vaalitarkkailun valtuuskunnan puheenjohtajana mukana, niin havaitsin, että todellakin laajamittaisesti vastustajia vainotiin. Etiopia on tärkein Afrikan kehitysyhteistyötuen saaja, läheinen kumppanimme. Ja silloin kun puhutaan turvallisuudesta, niin se on myöskin keskeinen kumppanimme. Mutta nyt kun puhumme ihmisoikeusloukkauksista, jotka ovat olleet hyvinkin suuret, niin me käännämme selkämme Etiopialle. Euroopan unionin täytyy vaatia hallitukselta että kaikki oppositiopolitiikot vapautetaan. Kollegat Angar Ziger on tärkeä opposition edustaja, joka kidnappattiin, mutta meidän täytyy tukea demokratiaa. Jos emme näin tee, niin silloin oikeastaan lisäämme vain ääriliikkeiden toimintamahdollisuuksia Etiopiassa. Me emme voi vaieta. Nyt meidän on vaatimalla vaadittava sitä, että Etiopia-politiikkaa muutetaan, sillä sitä kautta voimme vaikuttaa positiivisella tavalla Etiopian, Etiopian tulevaisuuteen. Kiitoksia. No niin, seuraavaksi aloitamme Catch the Eye-menettelyn. Edustaja Patiro, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Etiopia on hyvin kiinnostava maa monesta näkökulmasta. Ensi viikonloppuna pidetään parlamenttivaarit ja vaikkakin puoluejärjestelmä ei ole ihan tasapuolinen, oppositiota syrjitään ja demokratian perusoikeutta ei ainoastaan rajoiteta, vaan myös toimittajia vainotaan ja toimittajat saavat valita, menevätkö vankilaan vai sensuroivatko juttunsa. Monet ovat lähteneet maasta ja hyvin kristillinen maa maailmassa. Siellä on paljon kristittyjä ja nyt nämä ovat uhattuja ISISin joukkojen toimesta. He, he haluavat kääntää maan islamistiin ja, ja sitten eihän tällaista uskontoon perustuvaa väkivaltaa voi hyväksyä ja meidän tulee yhdessä taistella nyt näitä voimia vastaan. Maanviljelysväestö on hyvin suuri, se on tärkeä väestön osa maan vakaudessa ja ruokahuollossa ja on tärkeää, että maan pakkootot keskeytetään. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä maa ja se on erittäin huolestuttavaa, että siellä elinajan odot kaikkein alhaisempia maasi ei edes 40 vuotta. Jos ajatellaan kuolleisuutta, niin se on johtunut lähinnä veden puutteesta. Ihmiset joutuvat kilometrejä ja kilometriä menemään kaivoille ja, ja joka 20 sekunti kuolee Etiopiassa ihminen venepuutteen takia ja hygieniolojen puutteellisuuden takia. Sitä paitsi siellä on paljon myös maahanmuuttoa. Nuoret ovat joutuneet lähtemään pois työttömyyden vuoksi muihin maihin. Huoletta on aiheuttanut myös se, miten kristityt ja islaminuskovit elävät yhdessä. Viime päivinä on investoitu paljon tähän, jotta voidaan teollisuutta kehittää. Varmasti se on myönteistä sinällään, mutta se on hyödyntä, jos ei sitten ensin hätä tilanteita ratkaista, kun ihmiset elävät epäsäällisissä oloissa. Euroopan täytyy pystyä konkreettisemmin puuttumaan siihen, että voitaisiin päästä Etiopiasta vakavat tilanteessa ja luoda elinkelpoiset olot. Kiitos. Ja sitten edustaja Marias. Στις 19 Απριλίου το ISIS δημοσιοποίησε βίντεο. 19.4. IS julkaisi videon. 30 kristittyä heiltä katkaistiin kaula. Tällä tavalla yritettiin vain peloitella kansaa. Kaksi kolmasosaa on kristittyjä jihadistit pyrkivät täten levittämään omaa uskontoaan. Sadat tuhannet Etiopian naiset ja miehet ovat pakotettuja pakenemaan köyhyyden, vainon ja poliittisen epävakauden takia. Joten meidän täytyy ensin varmistaa, että demokraattiset vaalit voidaan ylipäätään järjestää ja vaalia lehdistön vapautta. Tämänhetkinen tilanne on erittäin huolestuttava tällaisessa myöskin kristityssä maassa. Meidän täytyy myöskin tukea oikeusvaltion periaatteen kehittymistä, talouskasvua ja demokratian vahvistumista. Etiopiassa ei saa olla kyse monikansallisten yritysten hallitsemasta maasta. Kiitoksia. Poštovane kolegice i imam osjećaj da ponekad Arvoisat kollegat, minulla on välillä sellainen tunne, että me vain puhumme ja puhumme. Tämä on samantyyppistä keskustelua kuin käytiin Turkin kohdalla. Meidän täytyisi nostaa positiivisia asioita esille Etiopiasta, mikä auttaisi myös Euroopan unionia. Etiopia on erittäin suuri maa ja se on vakauttava tekijä hyvin epävakaalla alueella. Suhteet siihen ovat hyvinkin kiinnostavia Euroopan näkökulmasta. On tärkeää, että apua Etiopialle edelleen annetaan, mutta on selvää, että meidän täytyy kiinnittää huomiota myös hallituksen ei-demokraattisiin toimiin ja puuttua niihin. Mutta Täytyy muistaa, että samoja mittapuita pitää käyttää kuin suhteessa Turkkiin ja täytyy muistaa, että Etiopia on meillekin hyvin tärkeä maa. Kiitos ja seuraava puhuja. Kiitos no, no, no, Anteeksi, en huomannut nimeäni puhemies. Minä olen kuunnellut keskustelua. Joku sanoi, että se on katastrofin partaali, joku toinen sanoi, että siellä on 10 prosenttia kasvua. Joku sanoi, että joka sekunti kuolee ihmisiä. Joku sanoo puolestaan sitten, että vihdoinkin se pääsee kurjuudesta eroon. Olet, olkaa nyt samaa mieltä. Ehkä olisi parempi puhua enemmän Euroopasta eikä Etiopiasta. Ehkä puhutaan vanhuksistamme, työttömistä nuorista tai puhutaan Libyasta, koska siellä maksaa tästä tekopyhyydestä. Siellä on pommitettu Libyaa ja Gaddafia on siellä saatu. Me olemme kauheuksia saaneet aikaa siellä, terroristit tulevat tänne, kuten nyt Italiassa käynyt. Ja sitten niitä heitetään meillä, eikä se pidä paikkansa, kun näitä valheita laaditaan. Ja, ja tätä Afrikka meille tarjoaa Euroopalle. Herätkää! Eh, grazie, onorevole. Last but not least. Kiitos. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, Zulika, olkaa hyvä mr president it is always a pleasure to have you as a chair of the works of the parliament. kiitos herra puhemies on aina suuri ilo ja kunnia minulle kun te olette täällä puhemiehenä. Etiopia on meille aivan avainmaa Afrikassa. Se on tärkeä strateginen kumppani ja On sääli, että vaaleja nyt ei pystytä järjestämään aivan taiteen sääntöjen mukaan. Poliittista moniarvoisuutta maassa ei vielä ole saavutettu ja lehdistön vapauskin on vaakalaudalla. Paljon toimittajia on vankilassa tai karkotettu maasta tai paennut maasta. Oppositiopolitiikot eivät saa toimia asianmukaisesti heidän julkisia esiintymisiään rajoitetaan. Ja sitten hallituksen tai valtion toimitiloja valvotaan ja ihmisoikeuksia rikotaan, perusoikeuksia. Nämä eivät missään nimessä ole hyväksyttävää toimintaa. Kyllä niihin pitää ottaa kantaa. Kiitos ja kiitos, että osoititte näitä ystävällisiä sanoja minulle. Ehkäpä sitten <clears throat> en katso kelloa niin tarkkaan, kun seuraavan kerran pyydätte puheenvuoroa sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos kovasti puhemies. Kiitos keskustelusta, joka osuu niin oikeaan aikaankin. Olen paljolti samaa mieltä esittämistänne huolista kumppanuudessamme, mutta Kumppanuudessa monia näkökohtia ja puolia, jotkut kiistanalaisempia kuin toiset. On hyvä pitää mielessä myös positiivinen kehityskulku, jota maa ja kansalaiset ovat koenneet. Kuitenkin pitää mielellä sen ratkaisema rooli, joka sillä on alueella ja laajemminkin. Meidän tavoitteenamme on jatkossakin pitää Etiopia pelissä mukana. Kuitenkin, että vahvistamme viestiämme demokratisoitumisen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta. Vaalien jälkeen varmasti syvennämme edelleen toimintaamme viranomaisten kanssa pitkällä aikavälillä demokratisoimisen edistämiseksi maassa. Jos Etiopia haluaa säilyä vakaana ja päästä keskitulon maaksi 2025 mennessä, on olennaista, että kansalaiset saavat mahdollisuuden avoimesti ilmaista näkemyksiään. Federica Mogherini, korkea edustaja, aikoo käydä Etiopiassa piakkoin tutustuakseen tilanteeseensa henkilökohtaisesti ja käymään keskusteluja eri huolenaiheista maan johdon kanssa. Tämä on tilanne. Kiitoksia kovasti huomiostanne vielä ja tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta. Kiitoksia. Eh, Thank you, Mr. Commissioner. Kiitos arvoisa komission edustaja.